Ukrainassa presidentinvaalin ensimmäisen kierros. Kollegamme siellä ovat tarkkailijoina, he olivat paikalla eilen. Ei vielä ole virallisia tietoja vaalien siitä, miten vaalit menivät. Kollegat virallisesti ilmoittavat, odotamme tuota ilmoitusta hetkellä minä hyvänsä. Ja sitten toinen kierros on helmikuun alussa. Ensimmäinen tammikuuta puheenjohtajamaana on Espanja. Uskon, että kun otetaan huomioon uusi sopimus ja yhteistyö osa osoittautuu menestykseksi, meillä on ohjelmassa istunnossa tapaaminen pääministeri Zapateron kanssa. Keskustelemme tämän puheenjohtajatroikan ohjelmasta ei pelkästään Espanja, vaan myöskin Belgia ja Unkari hyvät jäsenet. Lopuksi haluaisin esittää sydämelliset toivotukset uudelle vuodelle ja mitä suurinta menestystä tämän uuden kauden alussa. Kuten viikko sitten kerroin Brysselissä, uusi sopimus, uusi vuosi, uusi aikakausi EU-ssa. Kansalliset odottavat meiltä paljon. Parlamenttimme on erityisen suuressa vastuussa EUn tulevaisuudesta. Kaikille meille se on selvä asia. Siirrymme esityslistaan. Aiempien istuntojen pöytäkirjat ovat jo käytössä teillä. Onko niihin huomioita? 17. joulukuuta pöytäkirjat on hyväksytty, ei ollut huomioita. Tästä päivästä lähtien rouva Nico Sinclair ei ole